Uh, dear colleagues, uh, we begin on... Um, Hyvät kollegat, aloitetaan kohdasta 14. Roberto Galtierin toivotan tervetulleeksi. Hän on Ekonin puheenjohtaja. Kysymys on unionin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta. Ja olen kovin ilahtunut, kun Roberto on täällä, että teemme niin hyvää yhteistyötä näissä tärkeissä kysymyksissä. Eli näin johdannonomaisesti Toivotan tervetulleeksi Ekonin jäsenet jälleen kerran Liben. Ja kuten totesin, tämähän ei ole sunkaan ensimmäinen kerta, kun säännön 55 nojalla työstämme lainsäädännöstä kysymystä yhdessä Ekonin kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että valiokunnat voivat kumpikin ottaa asian kantaa ja tämä yhteistyö selkeästi on nähtävissäkin kautta tämän tärkeän terrorismin torjunnan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan parissa. Olemme saaneet sen kuulla myös tänään turvallisuusasioista vastaavalta komissaarilta. Eli meidän täytyy selkeästi ryhtyä toimenpiteisiin estääksemme rikollisten toiminnan tällä alalla, ja sehän on tässä tavoitteena. Ja nyt annankin puheenvuoron Roberto Valtierille, joka voi johdatella meidät tähän aiheeseen. Ole hyvä. Pleasure for... Kiitos Claude. Minulle on kunnia saada olla täällä paikalla niin, että voidaan aloittaa uusi säännö 55 menettely Liben kanssa. Me olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä rahanpesun vastaisessa työssä ja luotan siihen, että tässäkin hyvin tärkeässä lainsäädäntöasiassa, joka koskee käteisvarojen valvontaa, kun ne saapuvat ja poistuvat EU-sta, tämäkin tulee onnistumaan hyvin. Tämä on tärkeä väline, kun halutaan puuttua rahan pesuun ja terrorismin rahoittamiseen ja veron kiertoon ja niin poispäin. Pidemmittä puhetta voimme aloittaa tämän istunnon ja puhua tästä erittäin hyvästä mietintöluonnoksesta. Kiitoksia Roberto. Anna puheenvuoron nyt Liben rinnakkaisesittelijälle Lopez Aguilarille. Juan Fernando, sinulla on viisi minuuttia. Ole hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja Moraes ja Gualtieri tästä mahdollisuudesta esitellä tämä mietintöluonnos, joka liittyy unionin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvontaan. Ja myöskin haluaisin kiittää sihteeristöä siitä, että järjestettiin tämä erityiskokous. Se ei ole helppoa kummankaan valiokunnan jäsenille. Teemme nyt yhteistyötä tärkeässä asiassa, jota käytetään terrorismin torjuntaan. Ja yritämme erityisesti pysäyttää rikollisen toiminnan rahoittamisen, kun sillä on kytköksiä terrorismiin tai vakavaan rajat ylittävään rikollisuuteen. Eli tästä tämä työ lähtee näiden kahden valiokunnan välillä. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä. Delvo ja minä, siis hän kohta käyttää puheenvuoron, niin omien tiimiemme kanssa olemme laatineet tämän mietintöluonnoksen suhteellisen lyhyessä ajassa. Ja toivottavasti voimme sitten suju saumattomasti jatkaa tätä työtä. Terrorismin torjunta ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ovat tavoitteinamme ja katsomme, mitä pitää tehdä Euroopan tasolla, jotta voidaan pysäyttää rikollisuuden rahoitus. Meidän täytyy tarkastella kansallisia käteisvalvontaan liittyviä sääntöjä. Meidän pitäisi kumota, kumota asetus, Tästä tässä nyt on kyse. Eli ei osa pitää valvoa käteisliikkeitä EUn alueelle ja EUn alta ulos. Meidän täytyy varmistaa, että sisämarkkinat toimivat kunnolla ja myöskin EUn kansalaisia ja yrityksiä tulee suojella. Tullihallinto on tässä ety, eturivissä, jotta pääsemme tavoitteisiin. Ja siellä pitää valvoa matkustajaliikennettä ja muuta liikennettä rajat ylittävässä liikenteessä. Yhteistyötä pitää vahvistaa, jotta rikolliset eivät pysty kiertämään käteisvalvontaa eu ulkorajoilla. Joulukuussa 2016 komissio teki aloitteen ja päätti toimista, joilla vahvistetaan EUn oikeudellisia puitteita, mitä tulee rahanpesuun, laittomiin rahavirtoihin ja omaisuuserien takavarikointiin. Meillä on myöskin terrorismin vastainen toimintasuunnitelma ja rahoituksen vastainen suunnitelma viime vuoden helmikuulta. Ja nyt meillä on komission ehdotus, jolla voidaan parantaa tämänhetkistä asetusta, joka liittyy käteisen valvontaan. Se hyväksyttiin vuonna 2005, eli valvotaan käteisen liikkeitä. Oikeusperusta artikla 114 SEUT-sopimuksesta. Tällä tavalla voidaan lähentää kans- kansallisen tason säädöksiä, jotta sisämarkkinat toimivat paremmin. Ja sitten artikla 33, jossa vahvistetaan tulliyhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten muutokset, joita komissio on ehdottanut – Valvontaa pitää tiukentaa, kun ihmiset tulevat tai lähtevät EU-sta ja heillä on vähintään 10 000 euroa käteisenä. Tai sitten arvokkaita hyödykkeitä, joita lähetetään postipaketteina tai rahtilähetyksinä. Tällä tavalla viranomaiset voivat toimia pienempikien summien suhteen kuin tämä 10 000, jos epäillään rikollista toimintaa. Ja meidän pitää parantaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Ja käteisen käsite on laajennettu, koska on myöskin kultaa ja muita vastaavia hyödykkeitä. Ja tämä koskee myöskin esimaksettuja maksukortteja. Tähän mennessähän on nähty, että ne ovat kytkettyneet johonkin tiliin ja tämänhetkiset tulliilmoitukset eivät koske näitä. Ehdotuksessa mahdollistetaan se, että viranomaiset voivat takavarikoida käteistä väliaikaisesti, jos he havaitsevat tällaisia käteisliikkeitä. Tämän kynnyksen alapuolella, mikäli katsotaan, että ne liittyvät laittomaan toimintaan jollain tavalla. Tällä hetkellä tällaista sääntöä ei ole asetuksessa, eli tässä nyt päivitetään ja vahvistetaan tämän asetuksen soveltamisalaa. Ja ehdotuksella pyritään vastust- varmistamaan se, että valvonta on samanlaista. Ja komissiolla on valtuutuksia toimia, mitä tulee riskinhallinnointitoimiin tietojenvaihtoon, viestintään. Eli tietojenvaihtojärjestelmä on keskeinen ja myöskin jäsenvaltioiden toimi- komissiolle toimittamat tiedot. Eli nämä asiat Ekon valiokunnan esittelijä sitten selvittää Delvo ja sitten riskinhallinta kysymykset, sääntöjen noudattaminen, ja sitten meillä on sääntöjä, joilla vahvistetaan tietojen vaihtoa IT-tietovaihtojärjestelmän kautta. Ja sitten rahanvalvontayksikkö on tässä mukana. Ja nyt olemme valmiita sitten etenemään tässä asiassa. mutta tietysti sekä Delvo että minä olemme käytössänne, jos haluatte esittää meille kysymyksiä. Ja Delvo jatkaa sitten tästä. Kiitos. Thank you. And indeed, Marie Delvo. Kiitoksia. Ja sitten Marie Delvo seuraavana. Merci, merci, monsieur. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia hyvästä yhteistyöstä ja erinomaisesta rinnakkaisesittelijän esityksestä. Minä aion vain esitellä nämä tarkistukset, joita ehdotamme komission tekstiin. Eli ensinnäkin meillä on muutama tarkennus. Artiklan kaksi lisäämme käteisen haltijamääritelmän. Se helpottaa tätä käsittelyä. Lisäksi artiklan kolme täydennämme sitä tietoa, jota pyydetään, jotta voidaan antaa hieman lisää tehokkuutta toimivaltaisille viranomaisille. sitten artikla 8, siinä ehdotamme määräajan vähentämistä, jonka sisään toimivaltaisen viranomaisen täytyy välittää tieto, joka koskee näitä ilmoituksia ja se täytyy, täytyy välittää siis selvittelykeskukselle. Se on tehty, jotta voitaisiin nopeuttaa prosessia. Artikla 13 käsitellään sanktioita siitä, että ilmoitusta ei ole tehty käteisvaroista. Tämä tietysti kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta huomioimme, että on valtavia eroja näissä sanktioissa. Ja olemme ajatelleet, että jotta voitaisiin välttää tällaista shoppailua tässä suhteessa, niin meidän mielestämme jäsenvaltioiden sanktioiden pitäisi sisältyä 20-40 prosenttiin kyseisestä määrästä – ja nämä ovat siis sanktiot, jotka koskevat sitä, että ei ole ilmoitettu varoista. Tämä ei liity siihen, onko kyseessä rikos vai ei. Artikla 15 myös, jotta voidaan estää se, että ihmiset valitsevat, missä maassa tätä toimintaa harjoittavat, niin tieto sanktioissa täytyy jakaa kaikkien jäsenvaltioiden välillä. Meidän täytyy vaatia, että meillä tällainen tullijärjestelmä on, joka on tehokas ja että me käytämme sitä ja että hyödynnämme nimenomaan tätä olemassa olevaa järjestelmää, emmekä luo mitään uusia rakenteita tiedonvaihtoon. Delegoidut säännöt ja toimeenpanevat säännökset komissio voi delegoivien säännösten avulla, jossa määritellään erityyppiset varat, onko kyseessä shekit, kulta tai joku muu. Me hyväksymme tämän menettelyn, sillä meidän täytyy kyetä reagoimaan nopeasti, jos tulee uusia tapoja tuoda käteistä Euroopan unioniin. Ja delegoinnin säännösten pohjalta komissio voi määritellä ne tekniset säännökset ja lomakkeet, joita tulee täyttää, kun ilmoitus tehdään. Sen sijaan kun puhutaan kriteereistä, joilla määritellään riskihallinta ja tämä epäilyttävä käytös, niin tämä ei ole niinkään tekninen kysymys, vaan erittäin arkaluontoinen sellainen. Ja ehdotamme sitä, että nämä kriteerit määriteltäisiin delegoiduin säännöksin eikä täytäntöönpanevassa säännöksessä. Ja lopuksi haluaisin mainita vielä kohdan, joka on aiheuttanut keskustelua myös täällä neuvostossa, postin tai radin avulla lähetettävä käteinen. Tällä hetkellä asetuksessa ei ole velvoitetta ilmoitukseen. Ja tietysti voi aivan perustelusta kysyä itseltään, tarvitsisiko tällainen säännös olla. Olemme kuunnelleet erilaiset perustelut ja selitykset ja käytännön ongelmia on olemassa sen suhteen tämän kaltaisessa selvityksessä. Kuka tämän ilmoituksen tekee, lähettäjä vai vastaanottaja? Vastaanottajahan voi sanoa, että hän ei tiennyt yhtään mitään. Ja sitten minkä jäsenvaltion viranomaiselle tämä ilmoitus tehdään. Hyvin useinhan ne rahat tulevat Euroopan unionin toiseen maahan kuin mihin ne on tarkoitettu. Eli tässä vaiheessa emme ole ajatelleet, että tällainen velvoite otettaisiin käyttöön asetuksesta, mutta olemme kuitenkin sisällyttäneet sen tarkastuslausekkeeseen. Ja ensin pyrimme tarkastelemaan sitä, Olisiko tällainen yksin matkaava käteinen vaihtoehto parempi ottaa käyttöön ja se tulisi tämän asetuksen pohjalta. Eli nämä, nämä päämuutokset ja tietysti olemme avoimia keskustelun suhteen, emmekä mitenkään erityisesti vastusta mitään tiettyä kohtaa. Puheenjohtaja. No, pyydän teitä kaikkia pitäytymään kahden minuutin puheenvuoroihin. Varjoesittelijät EPP, Ekon ensimmäinen esittelijä. Grazie, grazie. Ähm, Kiitoksia. Kiitoksia tästä alustavasta työstä, jota on tehty. Tämä on mielenkiintoinen mietintöluonnos. Siinä on tärkeitä kohtia. Ja tässä on nyt mahdollisuus käyttää käteisrahaa ja katsotaan, miten se liittyy rikolliseen toimintaan. Mutta mehän elämme oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Eli missä menevät tämän mietinnön rajat? Meidän täytyy välttää se, että ruvetaan käyttämään tällaista epäilyksen kulttuuria ja että valtuuksia käytetään poliisin tutkintoimin tai tullin tutkimuksissa. Komissio on puhunut tapauksista, joissa esimerkiksi tämä kuljetettu summa on alle tämän raja-arvon. Ja mietintöluonnoksessa on käytetty sanoja kuten epäilys, epäilty. Ja siinä on ajatus, että raha saattaa liittyä rikolliseen toimintaan – Eli kun mietitään näitä rajoja, ettei siirrytä oikeusvaltiosta poliisivaltioon, niin tämän rajan ylittäminen on erittäin vaarallista. Ja esittelijän pitäisi katsoa näitä täsmällisiä sääntöjä. Ja poliisille ei pidä antaa mahdollisuuksia itse päättää näistä toimista, kun kyse on eurooppalaisesta kansalaisesta pelkästään epäilyksen pohjalta. Eli mietinnössä pitäisi olla tiukempia ja selkeitä sääntöjä, jos halutaan muuttaa tätä 10 000 euron rajaa esimerkiksi, niin meillä pitää olla täsmällisiä sääntöjä, jotka mahdollistavat jollain tavalla sen, että meillä on selkeät viitearvot. Ja sitten tietojen säilyttäminen ja se, miten näitä tietoja voidaan sitten käyttää kun niitä on hankettu. Eli se, jos on paljon käteistä hallussa, niin ei se nyt sinänsä vielä ole mikään rikos. Ikävä kyllä omassa maassani käteinen on yksi yleisimpiä maksumuotoja. Ja on hyvin monia liikkeitä, joissa ei ole mitään korttimaksumahdollisuuksia. Ja toinen asia, jota pitää miettiä, liittyy Bitcoin-kysymykseen ja virtuaalivaluuttoihin. Ja omassa maassani syyttäjä sanoi, että tästä on tullut yksi kaikkien erikollisten käyttämistä rahoitusmuodoista. Eli me tiedämme, että meillä on edessämme uusia haasteita, kun pyrimme torjumaan rikoksia, joihin liittyy juuri tällaisia rahavirtoja. Very much. And now for Libe, for the EPP, Mr. Adamov. Kiitoksia, edustaja Adamov sitten EPP Libestä. Mr. Adamov. Mr. Edustaja Adamov. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, взимам думата от името... Kiitos, Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä puhun Himmi Radvin tilalla. Hän on EPPn esittelijä. Hän pyytää anteeksi, että hän ei pääse tänne tänään paikalle. Viimeisen kolmen vuoden aikana EU on vahvistanut turvatoimia, erityisesti toimia, jotka koskevat terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden rahoittamiseen. Kaikki turvallisemman Euroopan eteen tehtyä työtä. Jos ajatellaan yli 10 000 euron käteisvarojen, jotka tulevat ja poistuvat unionista, sitä käsittelevän direktiivin muuttaminen on hyvä tapa edetä, koska näin edetään toimivaltaisille viranomaisille uutta toimivaltaa ja parannetaan niiden välistä yhteistyötä. Samalla olen varjo esi esittelijä viidennessä direktiivissä, jolla torjutaan rahanpesua ja terrorismin torjuntaa. Ja olisi tärkeää olla nyt sekoittamatta keskenään viidennen direktiivin ja tämän tekstin ajatuksia. Nämä tekstit täydentävät toisiaan. Tämä ero pitää siis pitää mielessä ja edustaja Raadev odottaa innolla hyvää yhteistyötä kahden valiokunnan välillä. Kiitos. Bert Luke. Bert Luke. Luke. Dank, Herr Kiitoksia, puheenjohtaja. Elseran nimissä sanoisin, että kun katsotaan näitä tavoitteita tässä asetuksessa, niin voimme niitä tukea – Varmaan kaikki poliittiset ryhmät ovat tästä samaa mieltä. Eli meidän on tärkeää torjua rikollisuutta, johon liittyy käteisvarojen käyttö. Meidän täytyy kieltää terrorismin rahoitus tämän tyyppisillä varainsiirroilla. Mutta tässä täytyy myöskin muistaa se, että toimet, jotka kohdistuvat myöskin ihan viattomiin kansalaisiin. niin meidän täytyy varmistaa, että näitä toimia toteutetaan oikeasuhtaisella tavalla, kun katsotaan, mitä niillä on tarkoitus saada aikaan. Mepit matkustavat hyvin paljon ja me joudumme usein täyttämään näitä kaavakkeita, eli onko minulla yli 10 000 dollaria käteisenä, ja minä sitten aina kiistän sen tietysti, mutta kuinka monet ihmiset, joilla on rikollisia tavoitteita ja joilla on enemmän käteistä yli 10 000 arvosta, niin kuinka moni vastaa tähän kysymykseen kyllä? Ja kuinka monet jäävät tästä kiinni? Ja voiko siihen vastata sen kyllä, jos riskinä on, että jää kiinni? Eli meidän täytyy nyt varmistaa, että nämä rakenteet vastaavat niitä tavoitteita, joihin pyrimme. Ja siitä minulla on jo omat epäilykseni. Vähän niin kuin Matusello sanoi, eli haluaisin mainita tässä toisessakin asian. Eli tässä nyt on tämä epäilys työmme keskiössä, joten me emme voi käyttää näitä tavanomaisia tutkimuksia tai kyselyitä. Ja meidän pitäisi paljon enemmän keskittyä tulliviranomaisten mahdollisuuksiin toimia silloin, kun on kunnollisia epäilyksiä. Mutta tietysti olen valmis tekemään yhteistyötä muiden varjoesittelijöiden kanssa – voimme käsitellä näitä erilaisia ehdotuksia, joita on tullut komissiolta ja nyt myöskin esittelijältä. Mielestäni on ihan hyvä, että esittelijä on tiukentanut tiettyjä määritelmiä. Mielestäni tämä lähestymistapa on ihan oikea. Eli että emme keskity ainoastaan käteiseen, vaan muihinkin arvoesineisiin. Mutta tässä nyt ei ole ihan selvää, miten tämä toimisi käytännössä, jos ihmisillä on vaikka timanteilla koristeltu Rolex. Epäilönkö heitä sitten automaattisesti, jos heillä on arvokkaita esineitä liikaa mukana, kun he tulevat EU-alueelle? Ja miten voidaan sitten estää se, että jokainen, jolla on timantteja tai muita piilotettuina, ja niitä ei muutenkaan löydetä, tai sitten näitä esimaksettuja kortteja, niitä on ehkä jossain matkatavaroissa – ja he kiistävät nämä, jos heiltä näistä kysytään. Eli silloin valvonnassa ei ole mahdollisuutta löytää näitä esineitä, jos ei ole kunnollista epäilystä. Eli meidän pitää ehkä vahvistaa tätä epäilyelementtiä ja pois unohdetaan ne valvontamekanismit, joihin ei liity tätä epäilyselementtiä. And for the... Kiitoksia. Edustaja Dalton ECR livestä Kiitoksia, hyvää puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tehdystä työstä tämän parissa. Ainahan se on vähän haastavaa, kun kaksi valiokuntaa pyrkii hoitamaan yhdessä asiaa. Ja varmasti kaikki tiedämme, että aiemmat käteisvaroja hallinnoivat asetukset johtavat 100 000 ilmoituksen ja 10 000 rikkomukseen. Miltei 300 miljoonaa euroa on kyseessä. Eli tämänhetkinen asetus on jo ryhtymässä toimimaan. Ja rikolliset tietysti mukautuvat ja näin meidänkin täytyy mukautua. Terrorismin rahoitus ja rahanpesun vastainen toiminta on ehdottomasti prioriteetti ja tämä mietintö juuri siihen pyrkiikin usealla tavalla, ensinnäkin laajentamalla käteisen määritelmää. Samalla kuitenkin kun laajentan tätä määritelmää, ja teemme muita määritelmiä. Meidän täytyy olla varovaisia. Tämä EPP mainitsema tasapaino on tärkeä. Meidän täytyy ehdottomasti pohtia vaikutusta yksilöihin, jotka haluavat kantaa varojaan yli rajojen aivan legitiimisti. Tässä nyt määritelmällisesti minun mielestäni me pyrimme ottamaan kiinni sellaiset ihmiset, jotka nimenomaan pyrkivät välttämään lain kouraa. Eli täytyy olla varovaisia sen suhteen, mitä teemme ja miten painotetaan sitä, että ne, jotka laillisesti vievät rahaa, eivät joudu tämän seurauksena ongelmiin. Kunhan tämä tasapaino saadaan oikeaksi, niin minusta varmasti ESRkin voi tukea asiaa. Täytyy myös katsoa oikeasuhtaisuutta, kun katsotaan sitä, että pitäisikö prepaid-kortit mukaan ottaa niin sitä tulee pohtia, että onko se oikeasuhtaista. Rikollisethan yleisesti ottaen haluavat jäädä kiinni ja usein heillä onkin käteisvaroja mukanaan ja siitä syystä mielestäni velvoite ilmoittaa myös itse matkaava käteinen on tärkeä ja Nämä rajat ovat tärkeitä tietysti ja niistä keskustelemme varjoesittelijän kanssa. Jotkut haluavat pidemmät määräajat ja minusta meidän täytyy olla sellainen tasapaino, joka ei äh, kohdistu kohtuuttomasti syyttömiin. Kaikkein suurin huolenaiheeni tässä asiassa on se, että jotkut näkökulmat näyttävät keskittyvän toimielimellisiin kysymyksiin, eikä itse asiassa tähän ongelmaan, jota pyritään käsittelemään. Voisitteko päättää, kun meidän täytyy kymmentä yli lopettaa? Ei minulla nyt paljon aina ole. En puhuinko jo liian pitkään vai? Saanko lopettaa nopeasti vai? Kiitoksia, anteeksi. En kuullut, että sanoitte kaksi minuuttia. Niin, halusin sanoa, että jäsenvaltioiden kansallisten yksiköiden ja toimivaltaisten viranomainen tulee täytyy toimia tässä suhteessa. Täytyy noudattaa toissijaisuus- ja oikeasuhteellisuusperiaatetta tai suhteellisuusperiaatetta ja se on tärkeää. Joten kiitoksia Alde Ekon Turvalts. Kiitos. Saimme juuri, juuri nähdä hyvän esimerkin siitä, mitä ajan varastaminen ja vieminen tarkoittaa. Kiitos. Ihan lyhyesti tämä tehtävä on kenelle tahansa hyvin vaikea. Sarjakuvista pystyy helposti tunnistamaan rikollisen, koska hänellä on silmillä musta naamio, mutta tosi elämässä näin ei ole. Ja tässä mä esittelijät pyrkivät huomioimaan nyt nämä ongelmat Eli meiltä puuttuu tietoa ja tarvitaan lisää yhteistyötä FIUiden välillä, jäsenvaltioiden välillä ja kolmansien maiden välillä. Ja kaikki, mitä vaan voidaan kehittää tähän liittyen, on todella tervetullutta. Ja edellinen puhuja täällä puhui erillään kulkevasta käteissummasta. Ja täällä juuri pyritään näitä tarkistuksia saamaan valmiiksi ja minä lahjoitan 50 sekuntia muille puhujille. Okay, we move. No niin, Barbara Kappel seuraavana. Kiitoksia. Olen iloinen nyt näistä 15 sekunnista, jotka sain. Ihan lyhyesti. Tärkeimmät jo tulivatkin sanottua. Tämä mietintöluonnos on huomattava parannus kun, tai täydennys, kun ajatellaan näitä parempia määritelmiä tässä asetuksessa. Ja minäkin katson, että meillä pitää olla selkeitä parametreja, kun ajatellaan harmonisointia ja niin myöskin pakotteiden osalta ja mitä tulee tähän ilmoittamisvelvollisuuteen. Ja tärkeää on muistaa tämä suhteellisuusperiaate. Jos me laajennamme tätä käsitettä tästä käteisestä myöskin kultaan ja arvoisineisiin, niin mitä sitten tekee ihminen, jolla on kultaa vaikka omassa kellossa? Mielestäni olisi nyt tärkeää, että me vahvistamme tätä epäilysosiota, ei lisää byrokratiaa, mutta meidän täytyy kuitenkin parantaa valvontaa. Mutta meidän täytyy nyt muistaa tämä suhteellisuusperiaate. Ja todellakin meidän täytyy katsoa, että missä on epäilyksiä vaikka jäätäisiin tämän 10 000 arvon, raja-arvon alle. Ja silloin, kun mitään epäilyksiä ei ole, niin silloin täytyy muistaa suhteellisuusperiaate. No, harmonisointi on tietysti järkevää. Meidän pitää paremmin varmistaa käteisen valvontaa, jotta voidaan torjua terrorismia ja muuta. Eli tätä me kaikki voimme tukea. Kiitos. Thank you. We've got Anna Gomez, please. Kiitoksia, Anna Gomes. Seuraavana. Real challenge will be, of course, todellinen haaste tässä on tietysti täytäntöönpano. Ja näyttää siltä, että se ei ole tule olemaan kovin vakavasti otettavaa. Esimerkiksi kun jäsenvaltioissa otetaan PNR esille tärkeänä terrorismin torjunta välineenä, mutta kuitenkaan yksityiskoneita ei valvota. Suurin osa käteisvaroista, joita pestään, kleptokratian toimesta, niin ne tulevat Eurooppaan yksityisin pienkonein ja niitä ei kukaan valvo. Ja sitten sain kuulla, että direktiivissä ei ole mukana postipalveluita, kun käteistä lähettää postitse tarkoittaako tämä myös Western Unionin tyyppisiä palveluita, kun Portugalin FIUn kanssa puhuu, niin he ovat kaikista huolestuneimpia Western Union kaltaista toimijoista. Ovatko ne siis mukana vai eivät? Ja sitten kun puhutaan käteisvaroista ja muista arvohyödykkeistä, tarkistaako kukaan, että vapaa satamat, joita on EU:ssa, että niitä sitovat nämä säännöt. Kiitos. Okay, so we have two minutes for our... Noin, kaksi minuuttia vielä rinnakkaisesittelijöiden loppukommenteille. Kumpi haluaa aloittaa? Molemmat? Päinvastaisessa järjestyksessä edustaja Delvaux ensin. Just to clarify that... Kiitoksia. Korut eivät ole mukana näissä arvometalleissa, eli Rolexia saa olla kädessä ihan niin monta kuin haluaa, koska liitteessä on määritelty sitten se, mikä katsotaan käteisen, käteistä vastaavaksi hyödykkeeksi. Ja sitten mitään ilmoitusvelvollisuutta ei ole, tämä liittyy aina kysymykseen. Ja tästä on keskusteltu myöskin neuvostossa. Ja siellä sitten enemmistö ei halunnut ottaa mukaan tätä ilmoitusvelvollisuutta, mitä tulee näihin postipalveluihin. Eli tästä tulee asia, josta meidän on vielä keskusteltava keskenämme, jos siis haluammeko sen mukaan vai emme. Ja sitten yksityislentokoneet käsittääkseni myöskin tarkistetaan tullissa. Ja sitten bitcoin tietysti on huolenaihe, kun ajatellaan rikollista toimintaa, mutta se ei ole mitään materiaalia eikä käteistä, joten siksi sitä ei otettu mukaan tähän asetukseen. Ja odottelen sitten hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Edustaja Lopez Aguiar. Niin, ihan lyhyesti. Seuraile nyt tätä linjaa. jota kollega Delvo esitteli. Olemme huomioineet kaikki nämä huolenaiheet, jotka on esitetty ja luonnollisestikin se vaikutus, vaikutuksen täytyy olla tarkka. Meidän täytyy hyvittäin tarkasti myös nimenomaan ottaa tämä esille, että tämä ei liity mitenkään henkilökohtaisiin kelloihin, koruihin tai tavanomaiseen tavanomaisiin matkatavaroihin, jotka menevät tullin läpi. Mutta meidän tulee keskittyä suuriin rahasummiin ja ihan kultaan Olemme keskustelleet myös prepaid-korteista huolella, sillä niitä nimenomaisesti käytetään eh, valtavissa määrin, jotta voitaisiin kiertää tämänhetkisiä asetuksen sisältöä varsin kuvittaisin kuitenkin keskustelussa olevan paljon mm, vielä liikkumavaraa keskustelun suhteen ja meillä on valmius ottaa huomioon kaikki eri näkemykset, jotka on esitetty. Ja näin voimme päästä varmasti hyvin järkevään kompromissiin. Kiitos. Okay, that brings us to the, to the end. So if I may just uh, say the deadline for amendments is... Eli määräaika tarkistusjätämiselle on 25. lokakuuta kello 15 ja tarkistuksessa käsitellään toinen marraskuuta ja äänestysvaliokunnassa kummassakin valiokunnassa 4. joulukuuta. Kiitos Ekonin kollegoille ja kiitos Roberto tästä hyvästä yhteistyöstä valiokuntiemme välillä. Ja Libe jatkaa kokosta sitten kello 14. Kiitos.